Okay. Thank you very much, uh, everyone. No niin, kiitoksia kaikille. Meillä on ylimääräinen kokous. Hyväksymme esityslistan. Voinko katsoa, että esityslista on hyväksytty? Kiitos. Yksi, oikeastaan kaksi ilmoitusta puheenjohtajalta. Ensinnäkin uusi määräaika tarkistuksille – mietintöluonnokseen, joka käsittelee unionin ohjelmaa, jolla tuetaan erityistoimia tilintarkastuksen alalla 2014-2020. Esittelijä on Stolojan. Hän ehdottaa, että lykkäisimme määräaikaa. Uusi määräaika tarkistukselle olisi 10. päivä kesäkuuta kello 17. Päivitetty aikataulu kerrotaan teille tavanomaiseen tapaan. Odottelemme vielä herra Asmussenia paikalle, mutta ajattelimme, että voisimme jo aloittaa komission jäsenen puheenvuorolla niin, että aikaa ei valu hukkaan. Toivottavasti sitten, kun pääsemme kysymysosioon, niin hän on tullut paikalle. Varmasti saamme kohta lisätietoa. Joka tapauksessa tervetuloa komission jäsen ja myös poissa olevalle. Tervetuloa. Tämä on ensimmäinen valiokunnan kokous Troikan läsnä ollessa ainakin kaksi kolmasosa Troikasta on edustettuna. Tämä liittyy Tupackiin. Laikakin täytäntöönpanoa on jossain määrin lykätty. Tänään haluaisimme keskustella Kyproksesta. Jatkokokouksissa Troikan kanssa käsitellään hieman yleisluontoisemmin muita asioita ja muita maita – Tarkoituksena on jatkaa näitä kokouksia, jotta voisimme hieman saada lisätietoa valaistusta tähän metodiin ja tilanteeseen, niin että kansalaiset ymmärtävät, miten päätöksiä tehdään. Voin ilokseni todeta, että kysymykset, jotka eilen ilmoitin Dijsselbloomin paikalla ollessa, jotka lähetettiin kaikille kuulemisiin osallistuville ovat nyt saaneet vastauksensa. Sekä komissio että EKP ovat vastauksensa toimittaneet. Nämä pantiin jakoon myöhään eilen illalla. Täällä on tarjolla hyvin mielenkiintoista tietoa. Haluan vielä saada tästä yleisemmästä julkaisusta lisätietoa, mutta sen kuitenkin pitäisi olla jo jäsenillä. Kyseessä on komission ja EKPn yhteis vastaukset, vaikkakin esimerkiksi hätärahoituksen suhteen vastaajana tietysti on siitä vastaava instituutio. Muutoin kyseessä on yhteinen vastaus, paitsi näissä erityistapauksissa. Nämä vastaukset kyllä vastaavat tiettyihin esittämiimme kysymyksiin. No niin, Okay. We, thought you'd get here by the time. Ajattelimmekin, että ilmoitusasioiden loppuun tullessa olisitte saapunut paikalle ja näin kävi. Tervetuloa valiokunnan kokoukseen osana Troikaa, Troikan edustajana. Käsittelemme nyt Kyproksen tilannetta. Ensin puheenvuoron saa Olli Rehn. Ja tämän jälkeen herra Sen jälkeen viisi minuuttia viiden minuutin vuoroissa uuden menetelmän avulla esitämme kysymyksiä. Muistakaa, että meillä on kaksi vastaajaa. Jos kummallekin esitätte kolme kysymystä ja käytätte neljä ja puoli minuuttia puheenvuoroon, niin eihän se mitenkään voi toimia jotta saisitte vastauksen henkilöltä, joka vastaa kyseisestä asiasta, niin täytyy muistaa pitää kysymykset lyhykäisinä. Eli kysymykset ja vastaukset viidessä minuutissa. Jos teidän puheenvuoronne kuluu neljä ja puoli minuuttia, niin sitten vastaukselle jää vain puoli minuuttia. Ja jotta olemme sitten rehellisiä muillekin kysyjille, pidämme kiinni säännöistä, enkä salli liiallista ajankäyttöä. Olkaa hyvä komission sen. Thank you. Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät eh, jäsenet. Haluaisin kiittää tästä mahdollisuudesta tulla keskustelemaan Kyproksen eh, rahoitustuesta teidän kanssanne. Olemme lähettäneet etukäteen vastauksia kirjallisiin kysymyksiin. Voitte niihin tutustua. Sen jälkeen kun ohjelmasta sovittiin maaliskuussa, en, ensimmäiset eh, maksut oletetaan, että ne maksetaan tuossa toukokuun puolessa välissä aivan muutaman päivän päästä, ja niin sen avulla Kypros voi välttää hallitsemattoman maksukyvyttömyyden, jolla olisi ollut dramaattisia vaikutuksia Kyproksen ihmisille. Avainkysymykset kuuluvat, miksi Kypros joutui niin vaikeaan ja vakavaan rahoitustilanteeseen, että sen oli pyydettävä apua tukiohjelmalta. Miksi kesti yhdeksän kuukautta siitä, että pyyntö esitettiin, kunnes ohjelmasta saatiin sovittua? Ja mitkä ovat tämän Kyproksen tukiohjelman avainkohdat? Tosiasia on se, että Kyproksen ongelmat ovat jo vuosia kehittyneet. Alkuperään sinne ongelmat johtavat yli mitoitetusta pankkisektorista, joka houkutteli ulkomaisia sijoituksia hyvin edullisissa olosuhteissa. ongelmat vielä kärjistyivät johtuen heikosta riskihallinnasta. Valvontakaan ei ollut asianmukaista ja näin ollen suurimpiin Kyproksen pankkeihin tuli liiallista altistusta riskeille. Komissio varoitti Kyprosta näistä ongelmista jo aikaisin ja varoitti pankkialan ongelmista ja tästä johtuvista taloudellista ja finans- fiskaalisista epätasapainoisuuksista. Nämä olivat mukana suosituksessa kesäkuussa 2011 annetussa EU-ohjausjakson asiakirjassa. Marraskuussa 2011 ilmoitimme Kyproksen viranomaisille, että enää ei voida välttää rahoitustukiohjelmaa, ellei välittömästi puututa pysyviin eh, tuon taloudellisiin ongelmiin. Lopulta Kypros eh, haki tätä tukea, mutta näin tapahtui vasta kesäkuussa 2012. On todella harmillista, että yli puoli vuotta meni ennen kuin Kypros hyväksyi tilanteen vakavuuden ja sen, että sen bisnesmalli oli kestämätön. On myöskin erittäin onnetonta, että kesti yhdeksän kuukautta ennen kuin Kypros sai sovittua asiasta euroryhmän kanssa. Haluaisin muistuttaa komission roolista Euroopan vakautusmekanismiohjelmissa. Sehän on perustunut hallitusten väliselle sopimukselle. Tarkoituksena on toi, toimia euroalueen jäsenvaltioiden sijaan myös silloin, kun neuvotellaan yhteisymmärrysmuistioista. muistioista Troikan jäsenenä. Komission tavoitteena on, on komission tavoite, tavoite tässä tukiohjelman myöntämisen prosessissa on ollut kolmijakoinen. Ensinnäkin palauttaa Kypros kestävän kasvun tielle, toisekseen säilyttää Kyproksen julkistaloudellinen vakaus euro, ja Euroopan julkistalouden vakaus ja kolmanneksi suojella euron integriteettiä ja yhteismarkkinoita. Komissio on tehnyt kovasti työtä, jotta Kyproksen pankkisektori ja reaalitalous voisi sopeutua asteittain ja samalla voitaisiin taata velan kestävyys ja asianmukainen rahoitus. Kuitenkin johtuen päättämättömyydestä ja viivästyksistä sekä vakavista rahoitusrajoituksista vaihtoehdot supistuivat vähin euroalueen jäsenvaltiot olivat valmiita sitomaan 10 miljardin euron edestä varoja ja näin Kyprokselta myös edellytettiin sisällisten resurssien käyttöönottoa, jotta voitaisiin kattaa loput rahoitustarpeista erilaisten finanssitoimien kautta ja ottamalla myös pankkisektorin velkojat mukaan. Maalaskuuhun mennessä taloudellinen tilanne oli jo niin huono, että tällainen portaittainen, asteittainen taloudellinen sopeuttaminen ei enää ollut mahdollinen. Erityisesti pankkien tilanne päivä päivältä paheni hyvin nopeasti. Ja hyvin pian ymmärrettiin, että toiseksi suurin pankki Laiki olisi välittömästi ajettava alas koko pankkijärjestelmän romahtaminen oli vaarana ja tämä olisi merkinnyt dramaattista vahinkoa talletuksille ja saattanut johtaa valtiovelan hallitsemattomaan maksukyvyttömyyteen. Näin oli käymäisillään ja tämä olisi ollut katastrofi Kyprokselle ja Kyproksen kansalle. Tuolloin oli kriittinen toimi se, että ryhdyttiin suoja-aitaamaan Kreikan operaatiot Kyproksen pankeissa. Tätä Troikan kumppanit rohkaisivat. Tämä operaatio onnistui menestyksellisesti ja se oli keskeistä, kun pyrittiin takaamaan luottamus ja rahoituksellinen vakaus Euroopassa. Nyt keskitytään rahoitustukiohjelman täytäntöönpanoon ja siinä tuetaan Kyprosta, jotta se voisi korjata liialliset talouden epätasapainotilanteet. Tavoitteena on uudistaa pankkisektori syvällisten rakenneuudistusten kautta ja luoda olosuhteet terveelle julkiselle taloudelle ja luoda olosuhteet myös kasvulle ja työpaikkojen luomiselle. Ohjelma tulee johtamaan pienempään, mutta sitkeämpään ja avoimempaan pankkisektoriin. Pyritään uudistamaan rahanpesu, rahanpesuun liittyvän lailliset puitteet ja toteuttamaan sen täytäntöönpanoa. Tämä on aivan keskeisessä asemassa ohjelmassa ja se on edellytys myös eh, vakausmekanismin rahoitukselle. Komissio eh, seisoo Kyproksen, eh, kyproslaisten rinnalla ja auttaa heitä läpi näiden vaikeiden aikojen. Me annamme teknistä tukea Kyprokselle tukiryhmän kautta ja luotan, että voimme luottaa teidänkin tukeenne niin, että saadaan Kyprokselle mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti riittävät resurssit. Hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Yhteenvetona haluaisin eh, todeta, että ainakin neljä opetusta tästä tilanteesta olisi vedettävä. Ensinnäkin suojattujen talletusten osalta kaivataan ehdotonta selkeyttä. Tässä mielessä euroryhmä ja Kypros korjasivat tilannetta nopeasti ja korostivat sitä, että suojatut talletukset todella ovat Euroopassa suojattuja. Toisekseen tarvitsemme pankkiunionin ja kaikki siihen liittyvät elementit, kuten yhteisen valvontamekanismin ja yhteisen pankkikriisin ratkaisumekanismin, jotta voitaisiin estää se, että tämän tyyppi tyyppiset eh, kestämättömät pankkisektorit voivat kehittyä, kuten Kyproksella tapahtui, ja se todella vaikuttaa merkittävästi koko Kyproksen eh, talouteen ja vaarantaa koko euroalueen vakauden. Kolmannekseen siinä vaiheessa, kun ei enää voida välttää, että maa tarvitsee todella rahoitustukea, on hyvin keskeistä, että toimintaan ryhdytään mahdollisimman pian heti, kun tämä tilanne on havaittu, koska viivästykset tulevat erittäin kalliiksi taloudelle ja yhteiskunnalle. Neljäntenä meidän on tunnustettava, että päätöksenteko järjestelmässämme on rakenteellisia ongelmia, kun myönnämme rahoitustukea. Tämä merkitsee, että Euroopan raha- ja talousunioni olisi saatava valmiiksi. Meidän olisi saatava nämä hallitusten väliset järjestelyt yhteisön puitteisiin. Meidän olisi pidettävä kiinni siitä, että tilivelvollisuus toteutuu ottamalla parlamentti mukaan toimintaan. Ja meidän olisi myös vahvistettava euroalueen ulkoista edustusta niin, että, että olemme yhtenä rintamana ja puhumme yhdellä äänellä erityisesti IMFssä ja G20-ryhmässä. Maailmanlaajuinen hallinta siellä on toiminnassa. Hyvä rouva puheenjohtaja, lopuksi haluaisin esittää tällaisen puoli henkilökohtaisen huomion. Tein kovasti työtä viiden vuoden ajan laajentumiskomission jäsenenä helpottaakseni Kyproksen uudelleen yhdentymistä. Olen pahoillani siitä, että mitään merkittävää ratkaisevaa edistystä ei ole tapahtunut. Tänä päivänä on muistettava, että saaren yhdentyminen toisi Kyproksen taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle uutta potkua. Nyt on todella korkea aika saada tämä prosessi jälleen käyntiin Kyproksen uudelleen yhdistämiseksi. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. And, and uh, those of us who are here well remember. Ne, jotka ovat paikalla, muistavat ponnistelunne edellisessä komissiossa. Nyt EKPn puheenvuoro. Olkaa hyvä. Tervetuloa. Yes, dear Madam Chair, honorable members. Kiitos äh, puheenjohtaja. Kiitos äh, siitä, että sain tulla mukaan puhumaan taloustuesta Kyprokselle. Me olemme tehneetkin tai puhuneet tästä jo kerran aikaisemmin Kreikan kohdalla ja sen onkin nyt paremmassa jamassa tämän Tupakin käyttöönoton jälkeen. Koko tämä prosessi siitä, mitä tapahtui, sitä on keskusteltu joka puolella, myös tässä parlamentissa. Ja siksi minä olen kovin iloinen siitä, että minulla on mahdollisuus tulla kertomaan teille EKPn näkemykset ja osallistua tähän julkiseen keskusteluun asiasta. Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni kiittääkseni Troikkaa erittäin hyvästä yhteistyöstä ja erityisesti haluaisin kiittää Olli Reeniä ja hänen äh, henkilökuntaansa kaikesta tästä työstä, mitä he ovat tässä vaikeassa tilanteessa tehneet. Ennen kuin me lähdemme puhumaan tämän ohjelman ydinelementeistä on tärkeää ymmärtää, miten Kypros joutui tähän hankalaan tilanteeseen ylipäätään. Miksi äh, sallit havaittiin tällainen liiallinen epätasapaino, miten se kehittyi ja millä tavalla Kyproksen tilanne oli niin erityinen? Nämä ovat mielestäni tärkeitä kysymyksiä ja toivon, että kykenemme vastaamaan niihin tämänpäiväisen keskustelun aikana. Komission jäsen Reenin alkupuheenvuoron jälkeen minä keskittyisin enemmänkin pankkisektoriin. 2000-luvulla Kyproksen talous kehittyi siirtyi epätasapainoisen bisnesmallin suuntaan, jossa finanssi teollisuus oli epäsuhtaisen vahvaa. Ja maa pyrki kansainvälisiin, tarjoamaan kansainvälisiä pankkipalveluita ja he laajensivat taseitansa dramaattisesti kuluneiden vuosien aikana sekä kotimaassa että ulkomailla. Ja Koko pankkijärjestelmä edusti yli 700 prosenttia BKTstä ja ajatellen työllisyyttä, niin joka kolmas työpaikka liittyy jotenkin finanssi- tai ammatillisen palvelusektorin palveluihin. Ja se, että olisi aktiivisesti käytetty hyviä politiikan välineitä ja näin olisi pitänyt tehdä, niin olisi pystytty suitsimaan nämä kehityskulut, mutta valvonta oli liian heikkoa eikä se estänyt laajan finanssisektorin rakentumista epätasapainoisesti. Ja varojen kasvu ohitettiin ja se oli tärkeämpi kuin talletusten pääomavirta. Ja pankit pyrkivät äh, houkuttelemaan talletuksia erittäin korkeilla koroilla, yleisesti ottaen yli 2 prosenttia korkeammilla kuin muualla euroalueella. Ja luottokasvu ja huonot äh, lainakäytänteet johtivat kiinteistöbuumiin. Ja kun tämä kupla äh, puhkesi, niin äh, silloin järjestämättömät äh, lainat ja niiden osuus kasvoi dramaattisesti. Ja Kyproksen pankit joutuivat myös kärsimään paljon Kreikan velkajärjestelyistä. Tämä taloudellisen mallin vino luonne ei koskenut ainoastaan pankkisektoria. Samanaikaisesti sisäiset että ulkoiset epätasapainot olivat lisääntyneet, kuten komission jäsen Rehn juuri sanoi, ja se johti eh, esimerkiksi eh, kilpailukyvyn heikentymiseen, julkisen talouden vajeeseen ja julkiseen velkaan. Ja tämä kaikki jätti Kreikan hyvin heikkoon tilanteeseen hoitaa pankkisektorinsa ongelmia. Ja nämä ongelmat eh, vain kasvoivat, varsinkin ottaen huomioon talouden pienen koon. Kaksi suurinta pankkia, jotka ovat noin puole, yhteensä noin puolet eh, kotimaan pankkisektorista, tarvitsivat eh, pääomaa en, lähes kahdeksan miljardia, mikä on 44 prosenttia BKTstä. Ja tämä kaikki kävi ilmi helmikuussa 2013 riippumattomassa tarkastuksessa. Ja jos eh, silloin olisi eh, lähdetty tähän eh, jälleen pääomittamiseen, niin velka olisi noussut 145 prosenttiin BKTstä ja tämä olisi eh, vaarantanut valtion velkakriisiä. Ja samanaikaisesti pyrittiin jakamaan taakkaa yksityisen pankkisektorin ja toissijaisten junioripapereiden saatavien kesken – Tämä kaikki johti siihen, että Kyproksen tilanne oli hyvin haastava ja myös erityinen. Ja tämä täytyy muistaa siinä vaiheessa, kun mietitään tätä EUn ja IMFn ohjelmaa. Meillä oli eh, kolme päätavoitetta, kun lähdettiin neuvottelemaan yhteisymmärryspöytäkirjasta. Ensinnäkin, että vähennettäisiin finanssisektorin aiheuttamia riskejä, toisekseen, että saataisiin aikaan velkojen kestävyys ja kolmanneksi, että saataisiin aikaan kestävää ja tasapainoista kasvua. Ja kun yhdistetään nämä kolme tavoitetta, tai kun pyritään yhdistämään ne, niin voisi sanoa, että kovasti haastavaa on. Ei ainoastaan ollut kysymys siitä, että saataisiin tässä ohjelmassa aikaan tasapaino lyhyen aikavälin taloudellisen vakauden ja pitkän aikavälin luoton kestävyyden välillä. Sen lisäksi täytyy myös huomioida poliittinen konteksti ja se, että tarvittiin yksimielisiä päätöksiä euroryhmässä ja Euroopan vakausmekanismielimissä. Johtuen näistä taloudellisista ja poliittisista erityisistä olosuhteista nämä neuvottelut kestivät liian kauan ja sen vuoksi pankkisektorin tilanne muuttui kriittiseksi ja sen vuoksi EKP piti toimia. Ja sen vuoksi otettiin käyttöön ELA-hätärahoitusjärjestelmä. Ja siinä on tarkoitus äh, tukea maksu tukea, äh, maksu, tukea maksukykyisiä pankkeja, joilla on likviditeettiongelmia. Ja kaksi suurinta ja heikointa Kyproksen pankkia, niitä ei enää voitu äh, katsoa maksukykyisiksi. Ja jos jatkossa olisi vielä annettu hätärahoitusta näille pankeille, se ei olisi ollut eurojärjestelmän mukaista ja sen vuoksi EKP päätti 21. maaliskuuta, että ELAta jatketaan vain ja ainoastaan, mikäli tämä ohjelma otetaan käyttöön sellaisella tavalla, että se takaisi näiden pankkien maksukyvyn. Euroryhmän päätöksen jälkeen 25. maaliskuuta EKP ei vastustanut äh, sitä, että Kyproksen keskuspankki pyysi ELAn käyttöönottoa. Ja molemmissa tilanteissa EKP toimi täysin sääntöjensä mukaisesti. Ja se toimeenpani olemassa olevia sääntöjä, ei enempää, ei vähempää. Ja loppujen lopuksi sovittu EU-IMF-ohjelma heijastelee näitä kolmea tavoitteita, jotka jo aikaisemmin mainitsin. Erityisesti päätettiin, että katettaisiin näiden kahden suurimman pankin pääomatarve vakuuttomien tallettajien ja seniori- ja juniori kautta. Ja ei haluttu, että näiden kahden pankin velkojat joutuisivat pahempaan tilanteeseen kuin jos tämä pankki olisi asetettu selvitystilaan. Tämä oli välttämätöntä, että kyettiin huolehtimaan myös julkisen velan tasapainosta. Ja se oli myös tärkeää, että voidaan pitää kiinni kestävästä ja tasapainoisesta kasvusta. Sen lisäksi EU-IMFn ohjelmassa pyritään myös nopeasti ja selkeästi pienentämään kotimaista pankkisektoria noin 550 prosentista 350 prosenttiin BKTstä heti tämän ohjelman alkuun. Tämä on välttämätöntä, jotta voidaan vähentää ehdollisia velkoja jatkossa. EU-IMF-ohjelma pyrkii myös siihen, että suojellaan täysin alle 100 000 euron talletuksia, jotka eivät tule joiden ei tulisi joutua kärsimään tästä kriisin ratkaisustrategiasta. Pankkisektori ei kuitenkaan ole vielä vakaantunut ja taakan jakamis järjestelyt vaikuttivat negatiivisesti tallettajien luottamukseen ja se johti muun muassa pääoman valvontaan ja myös nostojen rajoituksiin. Lyhyen aikavälin riskit ovat korkeat, varsinkin ottaen huomioon, miten lama vaikuttaa pankkien taseisiin. Ja kaikkein suurimman pankin riippuvuus ELAsta on yhä vielä poikkeuksellisen korkea. Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että luottamus pankkisektoriin saataisiin palautettua. Nyt sitten palaan vielä niihin oppeihin, joita me voisimme ottaa Kyproksen tilanteesta. Kyproksen asia on ollut hy- hyvä muistutus meille siitä, että me tarvitsemme pankkiunionin mahdollisimman nopeasti, koska vain silloin me kykenemme murtamaan tämän negatiivisen yhteyden valtion joukkoverkkokirjojen ja pankkijärjestelmien kesken. Ensinnäkin se on osoittanut, että me tarvitsemme nopeasti käyttöön yhteisen valvontamekanismin. Se on välttämätöntä ja valvonnan keskittäminen, samoin kuin tehokas makrotalouden välineiden käyttö helpottaa, kun pyritään identifioimaan ja estämään tällaisia epätasapainoja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ja tämä auttaisi luomaan kestävän ja elinkykyisen finanssisektorin, joka kykenisi myös tukemaan kestävää kasvua. Toiseksi on käynyt esille myös, että me tarvitsemme todellakin nopeasti eurooppalaista puitteistoa kriisin ratkaisulle, kun ratkaistaan äh, näitä kriisejä rahoituslaitoksissa. Ja tämä pitäisi ottaa mukaan hyvin selvät ex ante säännöt äh, sijoittajavastuusta ja puskureista ja äh, tallettajien eduista. Ja sen lisäksi, että täytyisi myös sijoittajat sijoittaa koko tämän hierarkian yläpäähän ja huolehtia siitä, että tässä kriisin ratkaisussa heidän oikeutensa taataan. Ja tätä kautta me kykenemme luomaan oikeudellista turvallisuutta ja myös ennustettavuutta kriisin ratkaisuun. Kolmanneksi on erittäin tärkeää, että me saamme käyttöön tämän yksittäisen valvontamekanismin. Se on koko pankkiunionin keskeinen pilari. Ja sitä kautta meidän täytyisi saada aikaan nopeita päätöksentekoja, jotka sitten myös minimoisivat pelastusmekanismin kustannukset. Ja SRMllä pitäisi olla Euroopan pelastusrahasto käytössänsä ja sitä kautta pitäisi saada aikaan nopeita toimia. Kiitokset mielenkiinnostanne ja nyt olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitos. Thank you very much. We now go. Kiitoksia. Nyt ensimmäinen kysymyskierros EPP Jean-Paul Gauzès. Merci, Madame le Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin esittää kysymyksen ensin varapuheenjohtaja Reenille. Ensinnäkin arvostan sitä, kuinka kuvailitte tilannetta, eikä minulla ole mitään vaikeutta tukea näitä oppeja, joita vedätte kriisistä ja malleja, joita ehdotatte EKPn toiminnalle? Ainoa kysymys liittyy siihen, onko komissiolla kyky ja halu toimia niin, että hallitukset ryhtyvät tarvittaviin toimiin, koska tiedämme hyvin, että tänä päivänä se, mikä Eurooppamme lukkiuttaa, on hallitusten kannat. Näemme kyllä, millaisia rajoja hallitusten välisellä toiminnalla on. Haluaisin nyt esittää huomioon, joka on vähän Kyproksen ulkopuolella. Hyvä rapuheenjohtaja, sanoitte, että riittävällä tavalla ei oltu arvioitu, mitä seurauksia voisi tapahtua. Tai voi olla, että Kypros kätki todellisen tilanteen ja tästä aiheutui viivästystä ottaen huomioon nykytilanne. Haluaisin varoittaa teitä siitä, kuinka tiettyjä komission päätöksiä tulkitaan tietyissä maissa, kuten maassa, jonka tunnen hyvin. Erityisesti mitä tulee tähän määräaikaan, joka annetaan, mihin mennessä on päästävä tietylle tasolle. Minulla on sellainen vaikutelma, että jos komissio antaa tietyn määräajan vakauden löytämiseksi, niin tarkoituksena oli mahdollistaa se, että järkevissä ajoissa tehokkaalla tavalla päästään tasolle ja saavutetaan tavoitteet, mutta Barroson puheenjohtaja Barroson puheita on käytetty tietyllä tavalla. Sitten on tämä ilmapiiri Euroopan todellisuutta koskien ja kaikki tämä saa aikaan sen, että määräaikoja pidetään ja ne nähdään nyt Euroopan unionin merkittävänä politiikan muutoksena julkistalouden vakautuksessa. En halua, että otatte tähän nyt kantaa, mutta haluaisin vain sanoa viranomaisille ja eri maissa, Ranskassakin on hyvin, hyvin päteviä tahoja, jotka voivat ymmärtää, mitä tapahtuu. Haluaisin, että olette tarkkaan tietoisia siitä, millä tavalla esitellään komission ehdotukset ja päätökset niin että ei jouduta tilanteeseen, jossa tulkinnat lähtevät liukumaan väärään suuntaan ja siitä voi tulla suurta hallaa asianomaisille maille ja koko Euroopalle muutamien vuosien päästä. Jos komissio toteuttaa nämä opit, joista järkevästi puhuitte, niin uskon kyllä, että tästä parlamentista saatte riittävää tukea. Kiitoksia. So that, <clears throat> that wasn't a, a... Sehän ei ollut kysymys. Nopea vastaus, haluatteko? I, I traced, uh, one Oikeastaan havaitsin tuossa pari kysymystä. Kiitos kommentista ja palautteesta. Vastauksena kysymykseenne siitä, onko komissiolla resursseja ja tahtoa vaikuttaa jäsenvaltioiden tekemiin päätöksiin. Kun ajatellaan tätä tahtoa, kyllä, resurssien osalta äh, hieman vaatimattomampi vastaus. Kuvailisin sitä taustaa, joka liittyy vakausmekanismin käyttöön. Päätöshän oli kriittinen toukokuussa 2010. Komissio silloin ehdotti, että luomme Euroopan vakausmekanismin EUn budjetin pohjalta – ja tämän lisäksi sitten olisi näitä äh, takauksia jäsenvaltioilta ja tämä toimisi yhteisön puitteistossa. No sitten sinä kuuluisana yönä 9-10 toukokuuta aamuyön puolella tilanne oli sellainen, että meillä oli ESFM, joka on yhteisön väline, 60 miljardia euroa, tunnette sen hyvin, ja toisaalta hallitusten välinen ratkaisu 440 miljardia ERVM ja valitettavasti meillä ei ollut sellaisia päätöksentekorakenteita eikä resursseja, joita olisi pitänyt olla. Ja näin ollen euroalueen piti oikeastaan vakausmekanismi rakentaa uudelleen niin, että käytettiin tätä pysyvää mekanismia, joka sinällään on jo edistystä verrattuna alkuperäiseen päätökseen. Me teimme työtä näissä puitteissa ja komissio neuvotteli sitten jäsenvaltioiden nimissä. Thank you. Um, we now move on to the SN. No niin, sitten S&T, Elisa Ferreira, olkaa hyvä. Muito obrigada ambos por estarem aqui presentes. Um... Kiitoksia paljon läsnäolostanne täällä Kyproksen tilanne antaa meille tiettyjä opetuksia. Ymmärrän kyllä, että ongelma roikkui puolitoista vuotta ja tämän ajan tuli kaikenlaisia uusia ehdotuksia pankkiunionin koskien. Kysymykseni kuulee, kuinka voidaan selittää se, että tarvittiin näin paljon aikaa totuuden hetkellä, puuttuiko koordinaatiota, onko tehty päätöksiä, jotka kyseenalaistivat kaiken sen, mitä täällä on sanottu, kun ajatellaan niin valtioiden ja pankkien eriyttämistä ja talletusten suojaa myös alle 100 tuhannen talletuksen osalta ja sitten osakkeen omistajien hierarkia, niidenhän pitäisi olla ensimmäisiä vastuu kantajia. Kuinka prosessin aikana on voinut olla näin vähän koordinaatiota? Sitten EKPn taholta on tehty suosituksia jäsenvaltioille ja pankeille vai onko niin, että nämä suositukset tehtiin kes- Kyproksen keskuspankin valvojen kautta, koska pankkihan oli ongelman ytimessä. Tunsimme kyllä nämä stressitestit ja tiesimme, että Kyproksen pankit saivat Euroopan keskuspankilta maksukykyhelpotusta. järjestelmä riskivalvonnassa olisi varmasti pitänyt havaita ongelmat aikaisemmin. Komission varapuheenjohtajan on suojeltava euroa. Emmekä olisi voineet ennakoida tämän ensimmäisen päätöksen vaikutuksia. Kuinka asiat toimivat Troikan sisällä? Tämä olisi toinen kysymykseni. Olen yhtä mieltä näistä opetuksista, joista kerroitte. Troikka on korvattava, kukaan ei ole nyt vastuussa. Nyt meillä on sopeutusohjelma, joka merkitsee lyheillä tähtäimellä 15 prosentin menetyksiä tälle maalle, koska Troikasta tehdään loppu. Meillä on jo Tupac, sekin on saatava valmiiksi. Tarvitaan järjestelmä, joka ei ole hallitusten välinen, vaan eurooppalainen, koska Troikasta tehdään loppu. Kiitoksia. Nyt EKP, olkaa hyvä. Yes, thank you very much. Niin, kiitoksia edustaja Ferreira tästä kysymyksestä. Kysyitte, miksi kesti niin kauan ja mitä EKP on tehnyt tällä välin. Sanoin tosiaankin, että poliittisten ja taloudellisten poikkeusolosuhteiden takia Kyproksessa ja myös euroryhmässä ohjelmaneuvottelut jatkuivat liian pitkään. Ja tällä välin pankkisektorin tilanne muodostui kriittisen vaikeaksi. Kyproksen viranomaiset olivat jo hakeneet kesäkuussa viime vuonna rahoitustukea. Ja niin kuin tiedätte, ohjelma saatiin päätökseen sitten tämän vuoden maaliskuussa. Tällä välin ei ollut mahdollista päästä virkamiestason sopimukseen Troikan instituutioiden ja Kyproksen viranomaisten välillä, joka olisi sitten voitu antaa eteenpäin euroryhmän päätöksentekoa varten. Tällaiseen yhteisymmärryspöytäkirjaan ei siis päästy, ei saatu tällaista aikaiseksi niin, että olisi päästy niihin tavoitteisiin, joilla olisi hallittu riskejä, olisi päästy vakaseen kasvuun. Tämä ei ollut mahdollista. Se on aivan kiistatonta, että asia venyi liian pitkään. Mutta Troikassa ei ollut erimielisyyttä, joka olisi johtanut tähän pitkään menettelyyn. Oli vain niin kovin vaikeata saada aikaiseksi paketti, jossa kaikki tärkeät tavoitteet olivat mukana ja Kyproksen viranomaiset sen myös hyväksyivät. Eli yhteisymmärryspöytäkirjan aikaansaaminen ja sen vieminen euroryhmään kesti pitkään ja se pahensi tilannetta pankkisektorilla. Haluan selkeyttää vielä se, että EKP ei ole antanut pankeille suosituksia. Me emme toimi vielä valvojina, valvontaviranomaisena. Yhtenä opittavana asiana korotin sitä, että meidän täytyy nopeasti hyväksyä valvontamekanismi. Tässä tapauksessa ainakin maan kaksi suurinta pankkia olisivat olleet yhteisen eurooppalaisen pankkivalvonnan alaisena. Eli todellakin tässä käy selväksi se, että on kiireellisen tärkeää saada aikaiseksi eurooppalainen pankkivalvonta viranomainen. EKP ei e, tässä tilanteessa vielä toimi. Täytyy muistaa Kyproksen keskuspankin rooli. Ymmärrän täysin kysymyksenne siitä, milloin Troikasta päästään. Olli nosti jo asian esille, aivan oikein kun EVM on todellinen EU-instituutio, niin sitten äh, tämä tie aukeaa. Hallitusten välinen instituutio perustettiin, koska meillä ei ollut mitään muuta välineistöä kriisinhallinta äh, pakissamme. Eli tässä piti toimia nopeasti olemassa olevien perussopimusten pohjalta. En tässä ollenkaan kritisoi EVM. Se on hyödyllinen väline. Tällainen instituutio meiltä on aiemmin puuttunut, mutta toki tämän muoto on aika lailla kummallinen, kun ajatellaan kriisiolosuhteita. Tämä on muutettava. Ja kriisinhallinnan muita muuttujia voitaisiin muuttaa. En kehottaisi, että nyt kriisin tiimellyksessä troikaa muutetaan siitä huolimatta, mitä joskus kuulee tai näkee, niin äh, minä, joka olen ollut mukana tässä Troikan työssä, totean, että Troika toimii kuitenkin aika hyvin. Joskus toimielinten välillä näkyy eroja, äh, sellaisiakin eroja, joita ei sisällä, toimielinten sisällä näe. Jotkut keskittyvät enemmän rahoitusvakauteen, jotkut taas äh, kasvun palauttamiseen. Tämä näkyy esimerkiksi IMFn sisällä tällä hetkellä. En neuvoisi, että nyt kriisin timellyksessä lähdetään muuttamaan troikaa. Nyt ei ole tähän tarvittavaa aikaa, mutta pidemmällä aikavälillä olisin samaa mieltä siitä, että pitäisi palata täysin EU järjestelmän sisälle niin, että olisi tilivelvollisuus Euroopan parlamentille ja komissio olisi tämän toiminnan keskiössä. Okay. Um, Olle, can you, did you wish... Olli, haluaisitko vielä lisätä tähän jotakin? Troika-kysymykseen vastattiin. Uh, Olen hyvin pitkälti samaa mieltä, mitä tässä jo sanottiin, ja, ja haluaisin vain oikeastaan vastata Roa kysymykseen siihen, miksi kesti niin kauan. Jörg on ihan oikeassa. Tämä liittyi tilanteeseen Kyproksella ja euro alueella. Kyproksella puhun tässä nyt tietyllä äh, kokemuksella viimeisten vuosien aikana kriisinhallinnasta. Me näimme tietynlaisen mallin maassa, jossa taloudellinen tilanne oli mahdoton ja se johti sitten tähän ohjelmaan. Ensinnäkin on tämä tilanne, jossa kielletään tilanteen todellisuus, joka johtaa myöhästymisiin tai viivästymisiin sitten sen jälkeen pitää löytää rahoitusta. Kyproksen tilanteessa Kypros vuoden 2011 lopussa sai lainan Venäjältä, joka osti heille aikaa, mutta tätä aikaa ei käytetty siihen, että olisi ryhdytty päättäväisiin toimiin ja puututtu finanssisektorin ongelmiin ja taloudellisiin epätasapainoihin. Ja loppujen lopuksi tämä johti hyvin kivuliaaseen neuvotteluprosessiin, jossa vaihtoehtoja oli vielä vähemmän kuin mitä alussa oli. Joten tältä osin minä uskon, että Tupac äh, antaa meille mahdollisuuksia ennaltaehkäiseviin äh, toimiin ajatellen tulevaisuutta. Mitä tulee sitten euroalueeseen ja uudistustarpeeseen, olen Jörgin kanssa samaa mieltä. Ja täytyy sanoa, että koko prosessi oli hyvin vaativa myös euroalueen jäsenvaltioille, varsinkin kansallisissa parlamenteissa, joissa määriteltiin hyvin tiukat ja kunnianhimoiset rajat näille paketeille. Ja lopuksi minusta on tärkeää, että kun me rakennamme uusiksi äh, rahaunionia, niin täytyy huolehtia siitä, että meillä on kunnolliset ohjelmat tai tuelle. Mikäli IMF kykenee tekemään äh, päätöksiä 85 prosentin äh, päätöksillä eikä puhtailla äh, yksimielisyydellä. Miksi euroalue ei voisi tehdä näin? Tämä tekisi meidän päätöksenteostamme paljon äh, tehokkaampaa, jos me saisimme tehdä päätökset määrä enemmistöllä ja yhteisöpäätöksmenettelyllä. Kiitos. Nämä olivat tärkeitä kysymyksiä ja hyviä vastauksia. Nyt kuitenkin aikaa on mennyt tässä enemmän. Täytyy sopeuttaa loppuun loppuvuoroja tämän mukaisesti. ST pääsee sitten lopu, lopulla listalle. Nyt Aldesta. Skirakakis. Yes, there you are. Thank you. And I would like to, uh... Kiitos. Haluaisin kiittää molempia uh, puhujia vastausten vilpittömyydestä. Tämä osoittaa, että vuoropuhelu on mahdollista. Kysymys EKPlle. Taitaapa olla vaikea kysymys hätärahoitusta annetaan EKPstä, EKPn sääntöjen mukaisesti silloin, kun kyseessä ovat äh, toimintakykyiset, mutta tilapäisesti maksukyvyttömät äh, toimijat. 2011 Laikille annettava rahoitus oli 3,5 miljardia. Vastauksena kirjalliseen kysymykseen, kun tunnustetaan menetysten suuruus, jotka aiheutuivat äh, Kreikan tilanteesta, niin Silloin oltiin alle pääomavaatimusten Kyproksen keskuspankissa. Sitten 3,5 nostettiin 4,6 miljardiin tätä hätärahoitusta. Suurin osa tästä tapahtui touko, kesä, heinäkuussa 2012. Tämä muodosti 50 prosenttia Kyproksen BKTstä, tämä summa. Milloin päätös tehtiin siitä, että kattoa hätärahoitukselle lisätään laikin suhteen EKP-neuvostossa niin, että todella päästiin tähän 9,6 miljardiin ja millä kriteereillä katsottiin, että tämä pankki olisi maksukykyinen? Entäpä sitten takuut? Tällä hetkellä tällaista summaa ei voida maksaa Kyproksen valtion toimesta. Miten voidaan mahdollistaa se, että 50 prosenttia BKTstä käytetään julkisena rahana pankkien pelastamiseen, pankkien maksukyvyn pelastamiseen? Ymmärrättekö, että kun mahdollistetaan, sallitaan se, että 50 prosenttia BKTstä käytetään hätärahoituksena maksukyvyttömille pankeille, niin maan velkataakka lisääntyy ikään kuin keittiöoven kautta ilman, että parlamentti voi ja kansa voi tätä hyväksyä. Ja loppujen lopuksi tämä 9,6 miljardia valuu sitten yksityiselle sektorille. He veivät rahat ja pistivät oman taskuunsa. I think that's really for the EC. Tämä kysymys taitaa mennä EKPlle, eikö vain? Yes, I can try to answer this. Thank you very much for, this question. As you, you rightly said... Yritän vastata tähän kysymykseen niin. Sanoitte, puhuitte tästä hätärahoituksesta, jonka tarkoituksena on tukea maksukykyisiä pankkeja, jotka ovat väliaikaisesti maksukykyongelmissa. Meillä oli kolme onnistunutta askelta, kun myönnettiin hätärahoitusta Laikipankille ensimmäinen askel vuonna 2010 ja 2011. Portaittain pankki menetti mahdollisuuden saada rahoitusta yksityiseltä sektorilta liittyen euroalueen valtionvelkakriisiin ja menetyksiin Kreikan hallituksen velkakirjoista. Syyskuussa 2011 Laikipankin maksukyvyttömyys oli yhä vakavammassa tilanteessa ja se alkoi saada tukea Kyproksen keskuspankilta. Se oli tehtävä, joka oli annettu Kyproksen keskuspankille. Seuraava askel tuli vuonna 2011 lopussa tuloksena siitä, että tunnustettiin kaikki nämä menetykset, jotka johtivat Kreikan yksityisen sektorin osallistumisesta Tämän jälkeen laikin solvenssiaste oli sen alla, joka oli vähemmäistaso, jonka keskuspankki oli määrännyt. 2012 kesäkuun 29. päivä keskuspankki lähti hakemaan 1,8 miljardia pääomia tälle palkille joukkovelkojen kautta – ottaen huomioon tämän tyyppisten hallitusten joukko velkakirjojen laatu. Päätettiin, että tämä pankki ei enää voi olla vastapuolena tämän tyyppisessä operaatiossa. Laikkeen keski, keskuspankki myönsi tästä eteenpäin hätärahoitusta ja, ja tämä lisäsi riskejä talletusten pakanemiseen. Ja kolmas askel oli se, että Kyproksen pankit, jotka saivat ELAta, niitä ei voida pitää maksukykyisenä, jos ei ole tätä EU-IMF-ohjelmaa, koska niillä ei ole kapasiteettia ilman tätä ohjelmaa. Ja minä selitinkin tämän alkupuheenvuorossani liittyen näihin, että on toimittu tämän maaliskuun mukaisten sääntöjen mukaan, jolloin päätettiin, että ELAn tuen, hätätuen maksamista voidaan harkita vain, jos tämä ohjelma on käytössä, koska se takaisi näiden pankkien maksukykyisyyden. Se, mitä tapahtui, oli, että nykyisten sääntöjen toimeenpano hätäavun kohdalla, tämä on kansallinen tehtävä, ja logiikka, jota käytettiin, ei ollut erilainen kuin muissakaan maissa, vaan tätä käytettiin ihan samalla tavalla kuin sitä käytettiin esimerkiksi Kreikan tilanteessa. On mahdollista saada ELAta kansalliselta keskuspankilta vain, jos on äh, vakavarainen tai jos on selvä äh, perspektiivi siitä, että pankista tulee uudelleen vakavarainen kun se äh, pääomitetaan uudelleen sopeuttamisohjelman kautta. Eli tässä ei ollut mitään erityiskohteilla, vaan siinä toimittiin ihan samalla tavalla kuin Kreikan tilanteessa. Niin kauan kun on olemassa perspektiivi siitä, että pankki voidaan uudelleen pääomittaa, niin kansallinen keskuspankki voi antaa hätärahoitusta. Mutta kuten jo aikaisemmin tässä puhuttiin, niin neuvottelut kestivät todella kauan myös verrattuna kaikkiin muihin ohjelmamaihin. Tietyssä vaiheessa ei ollut ollenkaan selvää, että olisi ylipäätään mahdollisuutta saada ohjelma ja sitä kautta tehdä pankit uudelleen vakavaraisiksi. Um, Kiitos. Olen pahoillani. Seitsemän minuuttia. Minä en saanut vastausta kysymykseeni. Kysymys oli aivan täsmällinen. Well, we, can we have... We have a lot of questions. Meillä on paljon kysymyksiä käsiteltävänä. Täytyy tutkia näitä vastauksia ja palata sitten kirjalliseen menettelyyn. Nyt täytyy mennä eteenpäin. ECR. Spokros. Thank you very much, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kysyä komission jäsentiltä vaikean kysymyksen kaikella kunnioituksella. Miksi Euroopan komissio jättää huomiotta ne yhteydet, joita maiden välillä on, ja myös pankkikysymysten ja toisaalta finanssipoliittisten kysymysten välillä, julkisen rahoituksen välisten kysymysten välillä? Miksi toimitaan vasta kun on liian myöhään? Kun yksityiset velkojat, Kreikan velkojat toimivat niin kuin toimivat, niin oli aivan selvää jo silloin, että Kyproksen pankit olivat maksukyvyttömiä. Ja aivan eksplisiittisesti tämä myös todettiin ja julistettiin. Tämä oli keino sitten pumpata yksityisiä varoja Kreikan valtion velkakirjoihin. Oli myös selvää, että taakka pääomittamisesta kaatuisi aivan täysin Kyproksen valtion niskaan. Kolmanneksi oli niin ikään selvää, koska Kyproksen pankkijärjestelmä oli yli seitsemänkertainen suhteessa BKT, että Kyproksen valtio ei pystyisi tätä pääomittamista yksin hoitamaan. Tämä oli selvää viisi vuotta sitten. Ei viime vuonna, eikä puoli vuotta sitten. Miksi ihmeessä tämä keskinäinen riippumus maiden välillä, toisaalta pankkikysymys ja toisen valtiovelan välillä, ei ole teille ollut selvää jo varhaisessa vaiheessa? Ihan alaviitteenä tässä, koska nyt on aikaa vielä. Slovenia, joka on seuraavana kaatumassa pankkikriisin tiimellyksessä, on selvää ollut jo 22 vuotta, että Slovenia ei ole ryhtynyt ponnisteluihin yksityistämisen, pääomittamisen suhteen. Hallinto on heikkoa, pankeissa ei ole riskinhallintaa ja siellä on kerääntynyt valtavasti huonoja lainoja, järjestelemättömiä lainoja ja te laajentumiskomissaarina myönsitte tämän euroalueelle ja myönsitte Otitte, ne, otitte Slovenian mukaan tähän äh, klubiin, joka nyt sitten äh, tartuttaa kaikki muut jäsenet tässä klubissa. En todella ymmärrä, miksi näitä merkittäviä keskinäisiä sidoksia, miksi te ette ole ollut niistä tietoinen varhaisessa vaiheessa? Kiitos. You, Olli. Olli, tämä taitaa olla sinulle. For your question, uh, first, uh, as... Kiitos kysymyksestä. Ensin Slovenian Kysymys oli hyvin konkreettinen ja vahva kommentti, jossa oli mukana myös kysymyksen poikanen. Sloveniassa on makrotaloudellisia epätasapainotiloja. Tämä liittyy pankkisektorin ongelmiin ja myös julkistalouden rahoitukseen. Nämä molemmat ongelmat me olemme tunnistaneet ja raportoineet myös niistä – makrotaloudellisten epätasapainotilojen raportoinnin yhteydessä. Totesimme tämän epätasapainoa liiallisesti ja oletamme, että saamme korjatun vakausuudistusohjelman Slovenian, Slovenialta, jota arvioimme lähiviikkoina ja palaamme sitten asiaan kuun lopussa 29. päivä toukokuuta, kun esitämme maakohtaiset suosituksemme. Katsomme sitten, tarvitaanko lisää toimia sen perusteella, kuinka vakuuttavia ja konkreettisia uskottavia nämä uudistus- ja vakausohjelman ehdotukset Sloveniasta ovat. Mitä sitten tulee kestämättömän epätasapainon kertymisen Kyproksessa? Voin olla samaa mieltä kanssanne siitä, että on ikävää, että vaadittiin niin paljon aikaa ennen kuin ongelma täysin tunnustettiin. Ja tunnustettiin se, että Kyproksessa on laajaa kestämätöntä epätasapainoa, eikä vähiten pankkisektorilla. Tämä liittyy hyvin pitkälti pankkivalvonnan, rahoitusvalvonnan ongelmiin. Näyttäisi, että pienellä maalla on suuria haasteita valvoa laajaa pankkisektoria. Sellaista pankkisektoria, joka, joka toimii alueellisena äh, keskuksena. Silloin vaaditaan aivan erityisen äh, valpasta valvontaa, jotta ei synny äh, sijoitusriskejä, jotka sitten kumuloituvat. Ja tämän pitäisikin olla yksi ydinkohtia, kun pohdimme rahoitusjärjestelmän säätelyä uudistuksia Euroopassa. Jotta voimme välttää ja estää tällaisen kestämättömän pankkisektorin tilanteen kertymisen jatkossa, niin me tarvitsemme pankkiunionia ja tarvitsemme tehokasta valvontamekanismia ja yhteistä kriisinratkaisumekanismia. And... Nyt vihreät, Philip Lamberts. Everyone, welcome Mr. Rasmussen. I will talk... Hyvää huomenta kaikille. Tervetuloa herra Asmussen. Tämä taitakin olla ensimmäinen kysymys, ensimmäinen kerta, kun voin esittää teille kysymyksen teille, joten haluaisin sitten huomioon, e- e- tulette tietenkin EKPstä ja suuremmasta luototeemaasta. Tiedän, tiedän, että monet maassa ne käyttävät lahjoittajasanaa eikä lainoittajasanaa. Tässä on suuri ero Kyproksen pankkisektorin koosta. Onko sitten vedettävä se johtopäätös, että teidän mielestäni pieniin maihin, pienet pankit suuriin maihin, suuret pankit, eh, ei tämä ehkä päde sisämarkkinoiden logiikassa, mutta tämä ei ole peruspointtinen, vaan tarkoitan, että ennakoitte sitä, että Kyproksen BKT tulee laskemaan 12,5 prosentilla tulevaisuudessa minun on vaikea uskoa silmiä, niin kun luen tämän. Ja tässä näkyy tietty malli, koska Kreikassa oli sama juttu. EKP piti kiinni sitä, että tietenkään Kreikka ei mene maksukyvyttömäksi, vaikka kaikki, olivat, kaikki näkivät, että näin tietenkin tulee käymään. Pohdinkin nyt sitä, onko tämä kestävyysanalyysi, jos se toteutetaan komission kautta, vaikka EKP sitä vetääkin onko sillä tietty tarkoitusperä, eikä se halukaan toteut- sopeutua todellisuuteen. Jos Kyproksen taloudellisuus nyt supistuu paljon enemmän kuin 12,5 prosenttia tulevana kahtena vuonna, minun mielestäni tätä aliarvioidaan siksi, että ei haluta tehdä ponnistuksia, että ei haluta, että luotottajamaiden ponnistukset näyttävät liian isoilta Ongelma on se, että suunnitelmat eivät ole kestäviä. Joka tapauksessa suunta on tarkistettava. Kysymykseni kuuluu, tällainen Ollin Olrenin sanoma kielto. Eikö tämä johdu siihen, että se tulee vain kalliimmaksi kaikille maille, myös luotettajamaille Euroopassa? Mr. Lambert, thanks that you exercise the... Kiitos, että käytitte oikeuttanne kysyä minulta ensimmäistä kertaa. Kysymyksenä minulla on etuoikeus teille vastata ensimmäistä kertaa. Mutta kyllä, minulla on äh, saksalainen passi, mutta eurooppalainen mandaatti ja siinä pitäydyn. Mitä tulee pankkisektorin kokoon, Minusta on liian yksinkertaistettua, jos katsoo ainoastaan pankkisektorin kokoa suhteessa BKT. Jos vain noudattaa tätä lähestymistapaa, niin silloin voidaan verrata Kyprosta muihin valuutta-alueen osiin. Mutta tämä on liian yksinkertaista mielestäni. Se, mikä teki Kyproksesta ainutlaatuisen ja poikkeuksellisen ei ollut ainoastaan pankkisektorin koko suhteessa BKT, vaan myös äh, koko tämä pankkisektorin rakenne. Eli täytyy katsoa koko tätä pankkisektoria, jotta löydetään nämä äh, herkät kohdat, joten ei tässä ole ainoastaan kysymys tästä koosta ja sitä kautta helposta lähestymistapasta, vaan myös varat ja velat vaikuttavat ja jos todellakin lähdetään kieltämään todellinen tilanne ennen kuin lähdetään tähän ohjelmaan tai jo ohjelmassa ollessa, niin se nostaa koko euroalueelle kustannuksia. Ja kun kysymys esitettiin Ollille tänään siitä, miksi komissio ei tehnyt enempää, miksi kesti niin kauan, No, te tiedätte paremmin kuin minä, mitä tapahtui neuvotteluissa, kun neuvoteltiin Tyypäkistä. Meillä oli äh, tällainen päätösluonnos, joka olisi antanut komissiolle toimivaltuudet tavallaan kehottaa äh, maata äh, tähän ohjelmaan, jos se vaikuttaa muuhun euroalueeseen, mutta tämä päätös ei äh, selvinnyt näistä neuvotteluista. Joten jos komissio olisi saanut tämän toimivaltuuden, niin sitä olisi voitu käyttää. Sitten mitä puhuit? Kasvuodotuksista ohjelmakaudella Kyproksella on totta. Me odotamme, että talous toki heikkenee. Ja jos ajatellaan tätä vuotta ja ensi vuotta, niin lasku odotus on noin 13 prosenttia samanaikaisesti. Myös kysyntä kotimaan markkinoilla laskee 20 prosentilla. Ja me oletamme, tämä on yhteinen komission ja EKPn näkemys, me odotamme, että että tämä talous lähtee elpymään vuonna 2015 sillä edellytyksellä, että saadaan pienempi ja elinvoimaisempi pankkisektori, joka kykenee sitten edistämään kasvua. Mutta on hyvin selvää, haluan olla tässä nyt hyvin avoin myös, että sekä lyhyen aikavälin että keskipitkän aikavälin makroriskit vaikuttavat äh, negatiivisesti. Ja Tämä riski voidaan välttää vain vahvalla ohjelmalla ja sen toimeenpanolla. Ja tähän liittyy myös lisäksi epävarmuustekijät siinä, kun arvioidaan taloudellista kasvua, lasketaan taloudellista kasvua, koska toki se, mitä voidaan nyt odottaa, on, että Kyproksen talouden täytyy muuttaa bisnesmalliaan, koska nykyinen oli kestämätön. Ja monet ovat sanoneet, että maan täytyy muuttaa bisnesmalliaan, toimintamalliaan, niin se kuitenkin merkitsee tiettyä rakenteellista tavallaan pysähtymistä ja se on hyvin vaikeata tavallaan käynnistää kesken olemassa olevan taloudellisen mallin. Joten voidaan sanoa, että tarvitaan rakenteellinen talouden mallin muutos, mutta se on hankalaa. Around an economy in two years. Eli taloutta ei voi mullistaa uude, uudeksi kahdessa vuodessa, kyllä se hieman kauemmin kestää. I think we now need to go to the next... Nyt on syytä mennä seuraaviin kysymyksiin. Suntis Gue. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, nyt puhumme Kyproksesta. Tämä on neljäs maa, joka alistetaan Troikan yhteisymmärrysmuistiolle. Täällä on kaksi kolmasosaa Troikasta. En tiedä, mikä maa on seuraavana. Täällä on mainittu useitakin. Eurooppalaisesta tukimekanismista on syyskuun jälkeen tullut pysyvä. Ensinnäkin myönnetään vakauslainoja maille, jotka ovat rahoitusongelmissa, ja sitten on lainoja pankkien pääomittamiseksi. Kyproksen tapauksessa vaikka tilannet eivät ole talousindikaattoreiden suhteen kovin huonot, ne ovat paremmatkin kuin Saksassa, silti valittiin tämä muistiotaktiikka. Sehän on Troikan taktiikka. Tiedämme erittäin hyvin, millaisia kokemuksia tästä politiikasta kokeneilla mailla on, eikä se tule muuttumaan Kyproksen osalta. Muutama kysymys. Ensinnäkin Kyproksen myönnetyt suunnat. Nyt puhutaan 23,5 miljardista. Aikaisemmin oli pienempi summa. Mikä tämä lopullinen summa oikeastaan on, mihin olette päätyneet? Nyt tiedämme, mistä 10 miljardia löytyy eurooppalaisesta äh, vakausmekanismista esimerkiksi, mutta entäs nämä loput 13 miljardia, jotka olisi annettava Kyproksen tasavallalle, mistä ne kaivetaan? Ja ihan ohi mennä, vaikka Kypros voikin pyytää korvauksia, vahingon korvauksia äh, siitä, mitä se on joutunut kärsimään Kreikan takia, niin vielä tästä pari kysymystä. Nämä 13 miljardia, joita nyt haiskellaan laskelmienne mukaan, niin on aivan selvää, että tarvitaan energiasektorin yksityistämistä Kyproksella. Haluaisin selkeän vastauksen seuraavaan kysymykseen. Otetaanko yksityistämiseen mukaan myös tulevat Kyproksen tulot, tuloja Tässä tarkoitan, oletteko tätä harkinneet? Aiotteko pyytää, että varoja hallinnoidaan yhdessä luotottajien kanssa? Olli, I think uh, that was a Olli, se taisi olla sinulle. Thank you. Thank you for your question, Mr. Kiitos kysymyksestä, edustaja Suntis. Ensin sanoitte, että päätitte valita yhteisymmärryspöytäkirjan. Täytyy korjata tässä. Tämä oli pyyntö Kyproksen hallitukselta. Minä olisin pitänyt parempana ilman muuta sitä, että Kypros olisi voinut selviytyä ilman ohjelmaa Tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista ilman, että olisi syntynyt tämä hallitsematon maksukyvyttömyystila. Ja tällä olisi ollut valtavia vaikutuksia Kyproksen kansalaisiin. No sitten kysymys, joka liittyy rahoitustarpeisiin ja rahoituslähteisiin. Olette oikeassa siinä, että eri lukuja keskusteluissa on noussut esille. Ensinnäkin siitä syystä, että ihmiset ovat vertailleet erilaisia asioita. Jos nyt yksinkertaistan, eh, toki tämä on yksinkertaistamista, mutta se nyt auttaa tilanteen kuvailua. Ensimmäinen päätös ei ollut lopullinen päätös. Sehän tehtiin oikeastaan käyttäen nettoarvoja. Ja toinen laskelma taas käytti bruttoarvoja, jotka liittyivät siihen, että myös sisäisiä varoja otetaan Kyproksessa käyttöön. Ja sitten oli sitten tämä mahdollinen niin sanottu Beilin sijoittajavastuu toteutunut. Sen takia kokonaisluku on jossain määrin suurempi. Tämä 7 miljardia tulisi kotimaisista lähteistä mukaan luettuna mahdollinen eh, Beilin ja kriisin ratkaisu. Ja tämä oli se kriittisen tärkeä rajoite, joka meillä oli. 10 miljardia oli maksimisumma, joka euroryhmässä jäsenvaltioiden kesken päätettiin ja myös parlamenteissa päätettiin. No sitten kysymyksenne, joka liittyy yksityistämiseen ja kaasuun. Osana ohjelmaa tietyt valtionyhtiöt täytyy yksityistää Tämä kuuluu osana ohjelman rahoitusta ja tästä on sovittu ja se todella on osa pöytäkirjaa. Kaasutuloja ei pidetä osana ohjelmaa. Thank you. If we go on. Kiitos. Nyt EPP, Venne Langen. Ja, vielen Dank. Äh, ich... Kiitos. Minulla on nyt sellainen kuva, että, että valtiot eh, eivät niinkään ole niin, eh, näiden pankkisektoreiden valtiot ole vastuussa, vaan troikka. Vastuu näistä vääristä kehityskuluista taloudessa ja pankissa on tapahtunut eh, niissä maissa, mutta Rehn teki selväksi, että 15 kuukautta kului ennen kuin ylipäätään kyettiin toimimaan. Me voimme puhua täällä niin paljon kuin me haluamme. Elisa, ei troikka ole eh, ongelma, eh, troikka on ratkaisu. Minä haluaisin tässä nyt kuitenkin painottaa sitä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki mitä troikka on ehdottanut, että se hyväksyttäisiin kritiikittä päinvastoin. Yhtäältä kysymykseni koskee komissiota. Miten on mahdollista, että ensimmäisessä neuvottelutuloksissa – lähdettiin tästä 25 000 eurosta, joka on vastoin Euroopan sääntöjä ja joka todellakin vääristi tallettajien luottamusta koko Euroopassa. Toinen kysymys Rasmussenille. Eikö ole niin, kuten liberaalikollegakin täällä juuri kysyi, että EKP antoi liian kauan halpaa rahaa käyttöön niin, että Kyproksen pankit vielä kykenivät 4,5 miljardia äh, käyttää vaiheessa, jolloin ne olivat jo suurissa ongelmissa. Kyllä tämä kysymys täytyy voida esittää. Ja sitten viimeinen kysymys. Meillä on nyt Kypros jossa on tämä seitsinkertainen pankkisektori Irlanti, jossa oli 12-kertainen pankkisektori. Irlanti on oikealla tiellä, pankkisektori on vähentymässä, samoin myös Kyproksella. Maltalla seitsinkertainen, Luxemburgissa 27-kertainen verrattuna BKT. hen. Joten voisitteko te antaa meille nyt jonkunnäköisen perspektiivin, minkälais, missä tämä ongelma on kaikkein suurin ja vaara on suurin, kun tämä pankkisektori on näin hallitseva have to come to both of you, but... Kysymys oli osoitettu molemmille, mutta mieluusti tiivitä vastauksia. Olli, sinä ensin, jos sopii. Thank you, thank you, Chair. I, I try to be... Kiitos puheenjohtaja. Yritän puhua tiivisti. Laajemmassa kuvassa, johon viittasitte, herra Langen, tärkeintä on se, että talouden ohjaus- ja hallintajärjestelmän uudistukset, joita olemme tehneet yhdessä ja jatkossakin teemme yhdessä, keskittyvät siihen, että tämän tyyppinen epätasapaino taloudessa voitaisiin estää. Sehän oli Kyproksen kriisin alkusyy. Minun mielestäni ennaltaehkäisy on aina parempi kuin korjaavat toimet. Tämän me olemme oppineet kantapään kautta. Ja uskon, että talouden ohjaus ja hallinta vahvistettuna auttaa euroaluetta jatkossa, jotta tällaisia kestämättömiä makrotalouden epätasapainotiloja ei pääsisi syntymään. No sitten kysymys päätöksenteosta euroryhmässä. Ja ensimmäisen paketin päätös, jota sitten myöhemmin muutettiin ja korjattiin toisella päätöksellä. Niin kuin totesin useista syistä, oli erityisen vaikeata päästä sopimukseen Kyproksen ohjelmasta. Neuvotteluja käytiin useita kierroksia Troikan ja Kyproksen kesken jatkuvassa konsultoinnissa jäsenvaltioiden kanssa. Niin kuin tiedätte, nehän omistavat Euroopan vakausmekanismin ja huolehtivat sen rahoituksesta. Tämä määritteli rahoitusohjelman parametrit. Tässä yhteydessä on todettava, että viivätykset, päättämättömyys ja talouden rajoitteet hyvin tiukasti rajoittivat niitä vaihtoehtoja, joita meillä oli loppuvaiheessa neuvotteluissa käytössämme. Erityisesti se, että euroalueen jäsenvaltiot pitivät kiinni tästä 10 miljardin rajasta. Tämä johti siihen, että vaadittiin Kyproksen sisäisten resurssien vahvaa mobilisointia ja mahdollista sisäistä pelastusmenettelyä, niin sanottua Beilinin käyttöä. Jos emme olisi päässeet sopimukseen, niin kaikki talletukset Kyproksessa olisivat olleet vaarassa. Jos ei tällaista, kun ei tällaista talletussuojaa, rahoitettua katettua talletussuojaa ollut, niin valtion velka myös oli vaarassa. Ja tällä olisi ollut huomattavat vaikutukset sekä Kyprokseen että euroalueeseen. Tämän jälkeen euroryhmä tapasi puhelinkonferenssin muodossa ja sitten Kyproksen parlamentti äänesti aiheesta. Tässä yhteydessä kon, äh, Troika yksimielisesti, ja haluan korostaa tätä, yksimielisesti teki selväksi, että vaihtoehtoinen ratkaisu ilman talletusmaksua, talletusveroa alle näistä 100 000 talletuksista olisi parempi. Euroryhmä ja Kyproksen parlamentti nämä parametrit määrittelivät. Tätä EUa kuitenkaan Kyproksen viranomaiset eivät hyväksyneet. Tämän jälkeen ryhdyttiin nopeisiin korjaaviin toimiin euroryhmässä ja myös Kyproksen viranomaisten toimesta. Niin kuin tiedätte, lopullinen päätös ei sisällä tämän tyyppistä veromaksua, lähdeveroa, vaan siinä säilytetään talletussuojan piirissä olevat talletukset aivan niin kuin pitääkin. Sitten Asmussen Luxemburgista ja maksuvalmiusavusta ja niin edelleen. Mr. Langen for your, your questions. Kiitoksia näistä kysymyksistä, herra Langen. Ensinnäkin tästä ensimmäisestä osasta elan myöntymistä Kyproksen keskuspankille ja erityisesti laikille. Ja sitten tämä kysymys, ostivatko pankit liikaa Kreikan hallituksen lainaa, kun Kreikka oli jo suurissa vaikeuksissa. Olen kuullut tämän kysymyksen aikaisemmin, mutta en ole nyt oikeastaan kykenevä vastaamaan tähän erityisesti tähän toiseen kysymykseen, koska me emme vielä ole valvojen asemassa. Minulla ei ole yksityiskohtaisia tietoja tästä. Se, mitä näemme EKPn johtokunnassa, on se, että pankit olivat alipääomitettuja ne olivat suljettu pois normaalista rahapoliittisesta toiminnasta ja, ja, to, ja, ja nojauduttiin ELAhan. Tämä oli kansallinen päätös ja ainoastaan kahden kolmannen osan enemmistöllä EKPn johtokunta voi kieltäytyä tästä elasta, jos ei noudata näitä rahapoliittisia linjoja, mutta todella Kyproksen keskuspankki oli tässä päätöksen tekijänä. Sitten tähän laajempaan kysymykseen, mikä tekee pankkisektorista haavoittuvan? Älä nyt naura, yritän tätä vähän täsmentää, mutta vastaus on, että se vähän riippuu. Kyse ei ole ainoastaan pankkisektorin koosta suhteessa maan BKT. -hän yritin sanoa tämän aikaisemminkin, että tällainen ratkaisu on liian yksinkertaistava. Esimerkiksi tiedetään hyvin, että Slovenian pankkisektori on jonkinlaisissa vaikeuksissa ja on hyvin luultava, että se tarvitsee lisää pääomaa, mutta maan pankkisektori on vain 150 prosenttia BKTstä. Toisaalta jos katsotaan vain koko ajan, mainitsitte aivan oikein Maltan, Irlannin ja Luxemburgin tilanteen pankkisehtorin koko suhteessa BKT. -hän. Haluan selvän sanoa, että ei Euroopan unionissa ole sellaista pankkisektoria, jota voitaisiin verrata Kyprokseen. Malta, Irlanti ja Luxemburg ovat maita, joita ei voi verrata Kyprokseen koska on katsottava tarkemmin näiden pankkisektoreiden velkojen ja varojen rakenteeseen. On muistettava, että haavoittuvuus voi riippua monista asioista. Tämä kyseinen sektori houkutteli paljon ulkomaalaisia eh, sijoituksia. Tämä voi aiheuttaa havoittomuutta, mutta näin ei välttämättä käy. Kysymys kuuluu, missä valuutassa näitä houkutellaan, missä valuutassa annetaan luottoja, niin että tähän liittyy sitten äh, äh, riskejä koko pankkisektorille. Sitten on kysymys, kuinka nopeasti pankkien taseet äh, paisuvat. On myös tarkastettu tarkastettava, tarkasteltava sitä seikkaa, onko tämä kotimaisen pankkisektorin ongelma vai esimerkiksi Maltalla suurin osa pankkisektorista on kansainvälisten pankkien käsissä. Ja näin ne voivat sisäisesti suojautua paremmin. Todella on katsottava näitä yksittäisiä tekijöitä velkojen ja varojen rakenteessa. Ei ainoastaan pidä kiinnittää huomiota pankkisektorin kokoon. Mutta olemme melkomoisessa pulassa ajan suhteen. Eli ylimääräisiä kysymyksiä ei ehditä ottaa, mutta jos toimimme nopeasti, niin kenties sitten nimilistan perään voidaan vielä lisätä muutama kysymys. Nyt Gunnar Högmark, EPP. Oh. Is he disappeared? Hän on kadonnut. Kenties edustaja Kratsa, jos... Vai onko Gunnar paikalla? Thank you very much. Uh, I, so it's here you're sitting. Thank you, man. Kiitos, äh, kiitos äh, puheenjohtaja. Anteeksi, olin ulkona hoitamassa muita asioita. Ensinnäkin haluaisin äh, ottaen huomioon tämän asian, josta puhutaan, käyttää tilaisuutta hyväkseni ja ilmoittaa valiokunnalta tänä aamuna saimme aikaan sopimuksen varjoesittelyiden kesken, mikä, mitä nämä tulee tähän kriisin direkti päätöslauselmaan ja me äänestämme siitä toukokuun täysistunnossa. Ja haluaisin käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni ja kiittää varjoesitteleitä, jotka tekivät valtavan hienon työn. Mitä tulee nyt sitten äh, tämän aamun aiheeseen? Minulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen on, minkälaista oppia me olemme ottaneet Kyproksen tilanteesta? Millä tavalla me keskustelemme asioista – liittyen vakaussopimuksen noudattamiseen, koska mehän puhumme nyt siitä, että puhutaan talouden säästötoimista vastaan kasvun, että meidän pitäisi tavallaan siirtää sääntöjen noudattamista. Minusta on suuri ero siinä, että joustetaan säännöissä, jos saavutetaan tuloksia ja silloin kun on todellakin ryhdyttävä toimenpiteisiin. Ja se, mitä me olemme nähneet Kyproksen suhteen, jos ei ryhdytä toimenpiteisiin, mitä tapahtuu, ja jos me emme noudata sääntöjä, mitä tapahtuu. Ja tulokset ovat, kuten olemme nähneet, enemmän tai vähemmän traagisia, ja niillä on vakavia seuraamuksia koko maalle. Nyt haluaisinkin kysyä molemmilta vierailta, mitä tämä merkitsee sille, kuinka komissio aikoo varmistaa, että jäsenvaltiot noudattavat tämä vakaussopimuksen sääntöjä. Ja komission jäseneltä haluaisin kysyä, kun komissio ei toimeenpanon vakaussopimusta tiettyjen jäsenvaltioiden kohdalla, niin oletteko te täysin vakuuttuneita siitä, että ne ryhtyvät toimenpiteisiin, jotka ovat välttämättömiä tämän vakaussopimuksen noudattamisen siirtämiselle? Oli. Kiitos. Ensin haluan onnitella teitä ja varjoesittelijöitä ja koko valiokuntaa siitä tärkeästä tuloksesta neuvotteluissa. Kiitos tästä, koska direktiivi, joka liittyy kriisin ratkaisuun ja elvytykseen, on merkittävä rakennuspalikka pankkiunionissa, jota tällä hetkellä rakennamme. No sitten kysymyksenne siitä, mitä voimme ottaa opiksi, kun ajattelemme finanssipolitiikkaa, julkista rahoitusta, julkista aloutta. Sanoisin näin, että kun korostamme keskipitkän aikavälin kestävyyttä julkisessa rahoituksessa, julkistaloudessa ja rakenteellista arviota julkisesta taloudesta, emmekä pelkästään nimellisiä tavoitteita, niin on tärkeää, että jäsenvaltiot varmistavat sen, että jos siellä sopeutus toteutuu hitaammin, niin toimet ovat kuitenkin uskottavia. Politiikan sopeuttaminen on ollut mahdollista oikeastaan parista kolmesta syystä. Ensinnäkin siitä syystä, että Euroopassa – jäsenvaltioilla on entistä enemmän uskottavuutta finanssipolitiikassa. Tämä, tätä osoittaa kyky tehdä päätöksiä vaikeissa olosuhteissa. Toiseksi on ryhdytty päättäviin toimiin EKPssä, jotta markkinat saadaan vakautetuksi. Ja kolmanneksi sitä syystä, että talouden ohjausta ja hallintoa on nyt vahvistettu niin, että meillä on kestävät keskipitkän aikavälin kehykset sille, miten rakenneuudistuksia tehdään ja miten julkista taloutta vakautetaan. Mielestäni vahvistettu talouden ohjaus ja koko tämä välineistö, joka meillä on käytössämme, takaa meille riittävät välineet, jotta voimme varmistaa, että jäsenvaltiot pitävät kiinni sitoumuksestaan. Me esitämme omat arviomme menettelyn mukaisesti tämän kuun lopussa – yhdessä maakohtaisten suositusten kanssa rakenneuudistuksista ja finanssipolitiikasta. Ja kovasti odotan palaamista valiokuntaan. Meillä taitaa olla jo päivämäärä varattuna siellä kesäkuulla, jotta voimme jatkaa tätä keskustelua ja saamme riittävästi aikaa tälle tärkeälle keskustelulle. Uh, are you fully secure? Niin, mutta oletteko täysin uh, varma siitä, että jäsenvaltiot, uh, joiden kohdalla tätä on siirretty eteenpäin, että ne ovat ryhtyneet niihin toimenpiteisiin, mitkä ovat välttämättömiä. What is uh, fully secured? Elämässä yleisesti, mikä nyt on täysin varmaa? Kun ajatellaan niitä jäsenvaltioita, joille ehdotamme lisäaikaa liiallisen vajeen vähentämisen suhteen, niin oletamme, että ne käyttävät mahdollisuuden ja ajan tehdä niitä rakenneuudistuksia, jotka mahdollistavat talouskasvun parantamisen ja luovat lisää työpaikkoja. Monissa maissa on tärkeää, että ryhdytään päättäväisiin, rohkeisiin toimiin, jotta voidaan parantaa sitä kasvupotentiaalia ja työpaikkojen luomispotentiaalia, jota toden totta tarvitaan Euroopassa näinä päivinä. Näin ollen onkin keskeisen tärkeää, että katsomme sekä rakenneuudistuspuolta ja myös finanssipolitiikan osuutta samassa yhteydessä, ja näin aiomme tehdä. Jos nyt ajattelemme vaikkapa Ranskaa, on hyvin tärkeää, entistä tärkeämpää, että Ranska sitoutuu konkreettisiin taloudenalan rakenneuudistuksiin, jotta talouskasvua saadaan tehostetuksi ja I'm sorry. Olen pahoillani. Seitsemän minuuttia olette käyttänyt ja viisi minuuttia oli aika ja vielä on EKP. Toivon, että Pablo voi hieman tiivistää tahtia äh, mahdollisimman paljon. Jos esitätte monimutkaisia kysymyksiä, niin vastauksetkin ovat pitkiä ja viisi minuuttia ei riitä. Nyt EKP, teillekin esitettiin kysymyksiä. Okay, we'll use the time on a... No niin, käytetään per vans tämä aika. Well, that the, the order uh, of this meeting... Niin, tässä kokouksessa puhutaan troikassa. Troikasta minun mielestäni aikataulu Ranskan vakauspaketin osalta ei ole Troikalle kuuluva asia. Olen oikein iloinen siitä komission jäsen Reinin vastauksesta, enkä ymmärrä kuinka sallit, että tässä kokouksessa esitetään näitä kysymyksiä. I've long since tried, stopped. Olen jo pitkään luopunut siitä, että yrittäisin sinua saattaa jonkin kurin alaisuuteen. No niin, EKP. Olen pahoillani puheenjohtaja. Täällä puhutaan kriisin opetuksista. Onhan meillä oikeus esittää kysymyksiä kriisin opetuksista. Okay, with the permission of the chair, I will try to brief... Puheenjohtajan luvalla yritän nyt lyhykäisesti vastata kysymykseen, edustaja Högmark. Meidän mielestämme, ja tämä liittyy näihin ohjelmamaihin sekä ei-ohjelmamaihin, joten en tässä sormella nyt osoittele niitä maita, jotka ovat tässä sopeutusohjelmassa. Että keskustelu äh, säästöistä versus kasvu on täysin väärin, koska Kuka vastustaa kasvua? Ei kukaan. Kysymys on lähinnä siitä, millä tavalla voidaan luoda kestävää kasvua nopeasti ikääntyvässä yhteiskunnassa. Meidän mielestämme me tarvitsemme finanssipolitiikkaa, joka on äh, vakauden ja yhtenäisvaluutan äh, äh, mukaista. Ja tätä ei, ole, ei tämä politiikka ole muuttunut Kyproksella tai muualla, sitä on vain ehkä hieman vahvistettu koska jos me yhtäältä haemme kestävämpää kasvua, kuten Olli sanoi, niin on samanaikaisesti myös totta, että fi- finanssipolitiikan konsolidointi on tullut jäädäkseen, ottaen huomioon nämä suuret vajeluvut. Ja meillä on vain viisi maata, joiden velka on 60 prosenttia alla. Slovenia, Slovakia, Luxemburg, Suomi ja Viro. Ei Ranska, ei Saksa, eikä monet muutkaan. Joten tämä merkitsee sitä, että meidän täytyy noudattaa tervettä finanssipolitiikkaa, eikä tämä ole mikään USA-kongressin tai EUn päättämä asia, vaan markkinat ovat tästä päättäneet. Tehtävä on vaikea ja Ollin ja hänen kollegoitensa täytyy käyttää käyttää olemassa olevan kasvu- ja vakaussopimuksen joustoa, mutta ei kuitenkaan unohtaa silmistä sitä, että tavoitteena on saavuttaa 60 prosentin velkatase BKTstä. Ja tämähän hyväksyttiin lainsäädännössä myös täällä parlamentissa. Thank you. We can now go on to... Kiitos. Nyt Antolin Sanchez Presedo. Olkaa hyvä. Kiitoksia ja tervetuloa teille molemmille. Kysymykseni on suuntautunut enemmän tulevaisuuteen. Haluaisin kysyä tämän tukiohjelman kestävyydestä ja ehdoista, millä ehdolla se onnistuu. IMF on sanonut, että suurin uhka Euroopan unionin rahoitusvakaudelle on talouden murentuminen kriisin alusta asti. Yhdysvallat ovat kasvaneet enemmän ja luoneet enemmän työpaikkoja ja kaiken lisäksi kokonaisvelan kehitys on ollut suotuisampi. Yhdysvalloissa julkinen velka on vähän enemmän kasvanut, mutta yksityistä velkaa on saatu vähennettyä. Me taas emme ole siinä onnistuneet. Ensimmäinen kysymys kuuluu, tullaanko makrotalouspolitiikkaa suuntamaan uudelleen niin, että se menestyisi sitten yritysten osalta? On tärkeää saada taas luototuskäyntiin. EKPlläkin on tässä merkittävä vastuu toimia niin, että yritykset, erityisesti pk-yritykset, saisivat rahoitusta. Ne riippuvat pankkirahoitusta rahoituksesta. Ne maat, jotka saavat rahoitustukea, on tärkeää, että niidenkin yritykset saavat rahoitusta. Sitten kolmas kysymys, perheet. Kotitaloudet. Täällä on vältetty se vahinko, että pientallettajien maksukyky olisi romahtanut, mutta nyt on mentävä vielä pidemmälle ollaan vakuuttuneita siitä, että rahoitustukea olisi annettava myös kotitalouksien Siis onko olemassa tällaista vakaumusta, että, että tukea olisi annettava myös erityisesti haavoittuville kotitalouksille? Komissionär. Komission jäsen, olkaa hyvä. Thank you. Thank you for your questions, which I count. Uh, count. Uh, Kiitos kysymyksestä se, mitä me voimme ottaa opiksi Kyprokseen tilanteesta ja mitä pitäisi tehdä jatkossa. Sinäpä kysymys. Ähm, nostitte esille tärkeän seikan, joka liittyy tiukkoihin rahoitusehtoihin, erityisesti äh, eteläisessä Euroopassa, monissakin maissa tällä hetkellä. Taloushistoria ei minun tietääkseni tunnusta sellaista tilannetta, jossa talouskasvu olisi mahdollista ilman kasvua. Me kärsimme nyt sirpaloitumisesta Euroopassa. Tilanne on samanlainen yritysten kannalta ja myös kotitalouksien kannalta, mutta ennen kaikkea tämä nyt tässä tilanteessa koskee yrityksiä. Ne saavat lainaa vain huomattavasti korkeammalla korolla Etelä-Euroopassa kuin vaikkapa Euroopan ytimessä, keskusmaissa. Sen takia onkin tärkeää, että EUn toimielimet oma mandattinsa pohjalta tekevät työtä, jotta tämä nykyinen likviditeettiansa loukku voidaan äh, ylittää, joka nyt Etelä-Euroopassa on. Sitten mainitsitte Yhdysvallat ja vertailitte tilannetta. Tässä on oikeastaan parikin eroa, kun ajatellaan äh, kriisin hallintaa ja talouden elpymistä. Yhdysvallat joutui kriisiin nopeammin. Rahoituskriisi siellä 2007 alkoi, syveni 2008 ja Euroopan unionissa tulimme oikeastaan jälkijunassa tässä 2009 rahoituskriisi ja sitten velkakriisi todenteolla vuonna 2010. Toinen ero on se, että Yhdysvallat totta kai täytyy todeta, kuinka hyvin siellä on suoriuduttu. Siellä tehokkaasti, nopeasti, käytettiin tehokkaita aseita syyskuussa 2008 heti ryhdyttiin korjaaviin toimiin ja tämän tulokset sitten nähtiin vuonna 2009. Näin saatiin paremmat äh, mahdollisuudet talouden elpymiselle ja työllisyyden parantumiselle se, mitä pitää ottaa Euroopassa opiksi, on tässä, tässä se, että pitää toimia mahdollisimman nopeasti ja varmistaa, että pankkijärjestelmän pääomittaminen toteutetaan, onpa sitten pankki, pankkiunioni tai ei. Eli pank, ja sitten täytyy tämä likviditeetti tilanne välttää, josta nyt kärsitään Etelä-Euroopassa. Kiitos. Mahdollisimman lyhyt vastaus. Kiitos. Just two aspects. The first one... Ensinnäkin, millä tavalla me voimme uudelleen tavallaan palauttaa koko lainapolitiikan. Ja Olli oikeastaan sen vastasikin ja sitten USAhan. USA oli nopeampi, kun se lähti putsaamaan tavallaan pankkien taseita ja uudelleen pääomittamaan pankkeja. Jollain tavalla Eurooppa on tässä jäänyt jälkijunaan. Ja ennen kuin me saamme aikaan täyttää luottamusta pankkien taseisiin, niin lainaus, lainaaminen ei nouse sille tasolle, kun me haluaisimme sen olevan. Ja mitä tulee. Tässä meidän pitäisi olla hyvin selkeitä, kun tehdään esimerkiksi lainsäädäntöä yhteiseen valvontamekanismiin ja se olisi tehtävä ennen kuin yhteinen valvontamekanismi käynnistyy. Ja minun mielestäni tämä on nyt hyvä mahdollisuus nopeuttaa meidän ponnisteluitamme putsata näitä pankkien taseita Euroopassa. Ja mitä tulee sitten luotottamiseen, varsinkin pk-yrityksille, niin euron alueella tämä on tällä hetkellä selkeästi ongelma ja me hyvin avoimesti EKPssä olemme tutkineet, mitä me voimme tehdä toimivaltuuksiemme puitteissa asian helpottamiseksi. Tämä liittyy erityisesti äh, vakavaraisuuteen, minusta me olemme likviditeettiin, me olemme tehneet tässä hyvin paljon. Maksivalmius ei saa pysäyttää pankkeja antamasta lainaa. Yleensä tässä puuttuu pääomaa ja riskit ovat liian suuret, jotka estävät pankkia antamasta lainaa. Eli nämä kaksi elementtiä ovat ehkäpä tärkeimmät. Ja sen vuoksi olisi ehkä hyvä, että esimerkiksi Euroopan investointipankki tai muut Euroopan toimielimet toimisivat. Mutta me teemme kaikkemme, mitä me voimme, koska te otitte esiin todellakin perustavaa laatua olevan kysymyksen EUn alueella. Kiitos nyt EPPstä. Kratsa, olkaa hyvä. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ήθελα να απευθύνομαι και στα δύο θέματα. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin puhua molemmille toimielimille. Kysymykseni kuuluu, täällä puhuttiin maksukyvystä ja pankkien kyvystä auttaa reaalitaloutta. Tällä hetkellä hän näemme, että taloudellinen kriisi ja taantuma iskee näihin pankkilaitoksiin. Usein meillä ei ole ollut perspektiiviä. Kyproksen tavulla, tai kohdalla ei otettu huomioon heikkouksia, jotka olivat tiedossa. Haluaisin palata nyt konkreettisesti siihen tilanteeseen, missä pankit nyt ovat ja mitä linkkejä tässä on Basel 3 velvoitteisiin. EKPn kertomuksessa hiljattain on arvioitu, että tarvittaisiin 3,3 miljardia euroa pääomaa, jotta voitaisiin absorboida vahingot, joita voisi tulla näistä käynnissä olevista pelastusoperaatiosta. En tiedä, onko teillä arvioita. En tiedä, kuinka te näette nämä tiedot. Toisekseen, oletteko sitä mieltä, että pankkimme pystyvät vastaamaan Basel kolmosen velvoitteisiin? Ettekö pelkää sitä, että tilanne kärjistyy pankeissa ja että sillä saattaisi olla vaikutuksia mm, omien pääomien direktiiviin, että pankkit eivät voisi vastata markkinoiden pyyntöihin? Komission sen. I think uh, the lots of... Luulenpa, että suuri osa kysymyksestä on osoitettu Jörg Asmussenille. Kenties hän haluaa vastata, mutta viittaisin kysymykseenne, jossa totesitte, että on tarve varmistaa likviditeettiä reaalitalouden talouden käyttöön. Ja korostitte, miten tärkeää tämä on pääomittaa ja tehdä uudelleenjärjestelyjä pankeissa Kreikan ohjelman puitteissa. jotta luotottaminen toimii ja jotta tarvittavaan äh, luototukseen päästään myös reaalitaloudessa, niin tämä on äärimmäisen tärkeää. Tässä on myös selkeä yhteys Kyproksen tilanteeseen. Niin kuin tiedätte, kolmen Kyproksen kotimaisen pankin Kreikan tytäryritykset myytiin kolmesta syystä. Ensinnäkin näin voitin vähentää Kyprosten, Kyproksen pankkien kokoa ja katkaista tämä tarttumisreitti Kyproksen ja Kyproksen välillä. Ja toiseksi, kun otamme huomioon Kyproksen kokonaistilanteen, niin pelättiin, että Kreikan tallettajat voisivat siirtää rahansa muualle. Ja näin ollen Kyproksen pankeille Kreikan pankkien myynti tuli vähemmän kalliiksi kuin se, että ne olisi säilytetty. Ja näin vältettiin myös talletuspako. Kolmas syy oli se, että vakavat ongelmat Kreikan tytäryhtiöissä olisivat vaikeuttaneet luottamuksen palaamista pankkisektoriin, joka nyt sitten kahden vuoden ongelmien luottamuksen vähenemisen jälkeen on pikkuhiljaa palaamassa. Ja tämä on totta kai tärkeää koko pankkijärjestelmän toiminnan kannalta. Troikka on kehottanut Kyprosta ja Kreikkaa keskustelemaan pankkimyynnistä. Siellä käydään pitkällisiä neuvotteluja ja Troika on toiminut tässä helpottajana, välittäjänä ja myyntisopimus sitten maaliskuun lopussa, olisiko ollut 26. päivä, tehtiin sopimus. Äh, Asmussen, olkaa hyvä. Thank you. Uh, Madam Kratsa. Kiitos äh, edustaja Kratsa, mitä tulee teidän ensimmäiseen kysymykseen. En ole nyt täysin äh, varma, mihin tutkimukseen te viittaatte tästä 3,3 miljardista eurosta. Jos sallitte, niin selvitän asian ja palaan sitten tämän kuulemisen jälkeen kirjallisen vastauksen puitteissa tähän asiaan. Mutta sitten enemmän yleisellä tasolla. Me olemme hyvin vakuuttuneita siitä, että, että Basel 3 on tässä hierarkiassa hyvin korkealla, joten äh, tässä tarvitaan hyvin selkeästi äh, parempaa pääomaa pankkeihin. Jos nyt ymmärsin kysymyksenä oikein, niin kysyitte, että jos, et, et, vaadimmeko pankkeilta liikaa? Minusta on ihan tietoja näytettävissä, että vuoden 2008 jälkeen ja viime vuoden jälkeen niin yleisellä ottaen pääoma on Euroopan pankeissa tier ykkösessä lisääntynyt ja samanaikaisesti nähdään, että pääoma on hyvin epätasaisesti jakautunut Euroopan pankeille. Ja tämä saattaa nyt vaikuttaa myös tähän, kun pyritään uudelleen käynnistämään lainan antamisia. Joten tässä nyt suuresti ottaen voisi sanoa, että on päästy eteenpäin Suurempi pääoma vaatii vakautta rahoitukseen, mutta samanaikaisesti pankkien täytyy voida tehdä, mikä on niiden päätehtävä, eli antaa luottoja taloudelle. Tämä on vaikea tehtävä tasapainotella, mutta varsinkin nyt nämä viimeisimmät tarkistukset, mitä olen nähnyt pääomavaatimuksiin PK-yritysten lainanannoissa, niin se on parantunut. Ja ensimmäisen kysymyksen vastaan kirjallisesti. Amusen, we have... Kiitos Asmussen. Kaksi kysymystä vielä. Simon ja minä itse ehdotan, että otamme yhdessä nämä kysymykset ja vastaatte sitten niihin yhdessä. Edustaja Simon. Kiitos. Olen kiitollinen siitä, että olette tänä päivänä pitäneet pankkiunionin loppuun viemistä yhtenä tärkeänä tehtävänä. Rasmussen minä olen esittelijä vakausten kohdalla, mutta te olette ottaneet hyvin selkeästi esiin kriisi, yhteisen kriisin ratkaisumekanismin. Minä en nyt halua lähteä täällä keskustelemaan eurooppalaisista takurahastoista ja muusta, mutta joka tapauksessa komissio on valmistellut aiheesta lainsäädäntöä ja kun nyt kuulen että nämä rahastot näinä aikoina, että ne tukisivat näitä rahoituslaitoksia, niin äh, tällä hetkellä me olemme sisällöllisesti parlamentti ja komissio asiassa samalla linjalla – ja parlamentti ensimmäisessä käsittelyssä hieman modifioi komission ehdotusta 88 prosenttia. Olimme yhtä mieltä kaikesta, mutta neuvosto kuitenkin blokeerasi koko asian. Kysymys onkin sitten, miten vakaa tämä vakausrahasto on, kuinka paljon rahaa siinä on, miten nopeasti se saadaan perustettua. Jos Troikka nyt puhuu tulevasta pankkiunionista, niin olisimme hyvin tyytyväisiä, jos te voisitte hyvin selkeästi sanoa myös äh, neuvoston suuntaan, että niiden täytyy, neuvoston täytyy nyt olla selkeä äh, ja että tässä täytyy ottaa huomioon myös kansalliset äh, näkemykset ja haluaisimme myös tietää, kuinka nopeasti tämä toteutetaan. Kiitoksia edustaja Samman. Haluaisin esittää kysymyksen herra Asmussenille olen yhtä mieltä teidän ja komission jäsenen kanssa siitä, että tarvitaan yhtenäinen valvoja ja yhtenäinen pankkiratkaisumekanismi ja julkistalouden vakauttamisten ja uudistusten vauhdittaminen, mutta niin kauan kun rahoitusmarkkinat ovat pirstoutuneita, niin ei paljon auta, että luotot päätyvät kotitalouksille ja PK-yrityksille. Te puhuitte luottamuksesta, herra Asmussen, olen kanssanne yhtä mieltä, mutta meidän pitää kuitenkin olla tietoisia siitä, että se mitä Kyproksella on tapahtunut, se todella rapauttaa luottamusta ja tekee entistä vaikeammaksi elpymisen erityisesti reaalitaloudessa. Korkojen laskeminen on toki hyvä uutinen, mutta minulla on omat epäilykseni sen tulosten suhteen reaalitaloudessa ottaen huomioon markkinoiden pirstoutuminen, josta mainitsin. Uskon, että se mitä Kyproksella on tapahtunut, niin se tulee vielä kärjistämään ja markkinoiden pirstoutuneisuutta entisestään. Haluaisin tietää, onko EKPllä jonkinlainen konkreettinen suunnitelma tämän pirstoutumisen vähentämiseksi ja erityisesti sen suhteen, että luottoa saataisiin pk-yrityksille. Sitten kun kerran olette täällä tänään, haluaisin, että kommentoisitte Saksan lehdistön otsikkoa tältä päivältä, kun siinä on todettu, että EKP hakee huonoja luottoja Etelä-Euroopan maista. Joten kiitoksia. Tästä nyt annan puheenvuoron ensin komissiaisen Reinille ja sitten herra Asmussenille. Kiitoksia. Thank you. I think, uh, again, the large part of... Kiitos. Kaksi kysymystä oli osoitettu EKPlle ja Jörg todennäköisesti vastaa näihin. Mm, Simonin kommentista ensin. Olen kanssanne samaa mieltä siitä, että pitää päästä eteenpäin pankkiunionikonseptin suhteen, saada se valmiiksi me olemme kyllä tässä aivan samoilla linjoilla parlamentin kanssa. Kollega ja ystävä Michel Barnier työstää äh, kriisin ratkaisumekanismia ja teemme tästä lainsäädäntöehdotuksen vielä ennen kesätaukoa. Myöhemmin sitten syvällisen valmistelutyön jälkeen teemme ehdotuksen yhtenäisestä talletussuojajärjestelmästä, mutta se on sitten huomisen asiaa, ei välttämättä vielä tämän päivän. Se on kuitenkin hyvin tärkeä osa pankkiunionia, koska voimme ottaa opiksi Yhdysvalloista myös sen, että 1934 talletussuojalainsäädäntö siellä on ollut äärimmäisen tärkeää pankkikriisien estämistyössä. Mekin tarvitsemme sellaisen keskuspankin, joka on viime käden lainaaja, jotta voidaan kriisit välttää. No sitten puheenjohtajan kysymys. Ne kysymykset oikeastaan ovat pikemminkin Asmussenille. Tämä kuitenkin on loppukommenttini. Tässä keskustelussa on hyvä, että meillä on avointa näkemysten vaihtoa tärkeistä aiheista. Ja olen valmis jatkamaan tätä me voimme yhdessä tutkia sitä, mitä voimme ottaa opiksi näistä kokemuksista ja tehdä sitten johtopäätöksiä, erityisesti siitä, miten voimme parantaa euroalueen talouden ohjausta ja hallintoa. Kiitos. Mr. Commissioner. Kiitos komission jäsen Erasmussen. Thanks. Um, first to the... Kiitos. Ensin herra Simonin kysymykseen. Olen tietoinen tästä keskustelusta – ja komission ehdotuksesta, joka on ollut pöydällä jo aika kauan. Olen ollut kuuntelemassa useita neuvoston keskusteluita aiheesta ja eh, ehkäpä me olemme olleet ylitukevia omalta puoleltamme. Tämä elementti, joka liittyy talletussuojaohjelmaan, ollaan, se on ollaan nyt viemässä päätökseen ja jatkuu sitten. Olli Rehn tässä juuri kertoi hieman tulevan, tulevista suunnitelmista. Tässä nyt on kysymys ehkäpä enemmän tällaista pitkän aikavälin talletussuojalainsäädännöstä yhtenä osana pankkiunionia. Ja EKPssä me haluamme, eh, että kaikki pankkiunionin osat saadaan käyttöön. Talletussuojaohjelma on ehkäpä se elementti, jolla on pisin eh, tavallaan aikaväli, mutta meidän ei tule kuitenkaan menettää koko kuvaa silmistämme. Toinen kysymys, jonka puheenjohtaja otti esiin, on totta, että finanssimarkkinat ovat yhä vielä kovin hajanaiset euroalueella. Ja tämä luonnollisesti liittyy meidän rahapolitiikkaamme ja tällaisiin standardivälineisiin, kuten korkotaso, mutta näemme myös, että viime kesästä lähtien tämä sirpaloituminen on hieman vähentynyt. Sitä yhä on, se on yhä vielä huolenaihe, mutta mutta tietyt toimenpiteet, joihin jäsenvaltiot ovat ryhtyneet ja joihin EKP ja Euroopan toimielimet ovat ryhtyneet, on mahdollistanut sen, että tämä sirpaloituminen on hieman vähentynyt. Ja tätä voidaan mitata esimerkiksi tällä äh, tavoite kaksi taseilla, jota käytetään tietyissä maissa. Nämä tavoitteet eivät ole mikään varsinainen ongelma, mutta ne ovat tavallaan finanssimarkkinoiden sirpaloitumisen mittari euroalueella. Ja jos katsotaan näitä tavoite kaksi taseita ja missä ne tällä hetkellä ovat ja mikä on ollut niiden huippu viime elokuussa, niin ne ovat vähentyneet noin 20 prosentilla, joten olemme siis vielä yhä kaukana normaalitilanteesta, mutta hieman valoa tunnelin päässä jo näkyy. On asioita, joita me voimme tehdä, jotta voimme puuttua sirpaloitumiseen, mutta suurin osa asioista on hallitusten käsissä. Eli jälleen palaamme tähän kysymykseen, millä tavalla palauttaa luottamus investoijien ja kuluttajien luottamus. Mutta nämä niin kutsutut ei-standardimenetelmät ovat ne tärkein, mitä EKP on käyttänyt. Siihen on kuulunut kaiken näköisiä toimenpiteitä huutokauppamenettely muun muassa, jotta olemme voineet saavuttaa unionin eri alueita, joissa tilanne on epätasapainossa johtuen eh, sirpaloitumisesta. Joten meillä on ollut koko joukko uusia välineitä ja niistä on ainakin osissa Eurooppaa keskusteltu kiivaastikin, mutta minusta on ihan hyvä, että meillä on rahapolitiikka, joka tavoittaa auttaa myös äh, yritykset ja kotitaloudet tässä sirpaloituneessa tilanteessa. Me tarkastelemme tätä ja te viittasitte myös äh, äh, artikkeliin Die Welt-lehdessä. Se on osa tätä jatkuvaa työtä, kun me pyrimme tarkastelemaan, mitä me voimme tehdä, että voisimme edistää lainanantoa PK-yrityksille. Siitähän puhuimme täällä aamulla jo. Eli pyrimme suhtautumaan avoimesti ja katselemaan avoimesti, mitä kaikkea me voimme mandaattimme puitteissa tehdä. Ja tähän liittyy myös ää, äh, äh, nämä, ää, äh, millä tavalla PK-yrityksille voidaan paremmin antaa lainoja, toki tiukan valvonnan alaisuudessa. Meidän täytyy katsoa myös riskin arviointia ja muuta, mutta se nyt on osa koko PK-lainan antokeskustelua. Kiitoksia komission jäsen Renille ja herra Hasmussenille. Tähän päätämme keskustelun. Kiitän myös tulkkeja siitä, että he olivat täällä pidempään. 20. toukokuuta Strasbourgissa on seuraava kokouksemme. Kiitoksia. Kokous päättyy tähän.